on pyytänyt puheenvuoroa, hän saa sen myöhemmin. Liikennevaliokunta on esittänyt oikaisua parlamentin hyväksymään tekstiin. Artikla 231 kohta 4 mukaan tätä oikaisua pidetään hyväksyttynä. Ellei 24 tunnin aikana tehdä pyyntöä äänestyksestä poliittiselta ryhmältä tai vähintään 40 jäseneltä. Teksti on täysistunnon nettisivulla ja sen otsikko julkistetaan tämän istunnon pöytäkirjoissa.